So, good afternoon. The uh, next No niin, seuraava aiheemme on suositus toiseen käsittelyyn. Krostetilta aiheena rajat ylittävästä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet. Olkaa hyvä, Rova Krostet. Merci, merci, monsieur le président. Kiitos, herra puhemies haluaisin pitää neljän minuutin puheenvuoron nyt ja sitten säilyttää kaksi minuuttia keskustelun loppuun. Herra puhemies, hyvä neuvoston edustaja, hyvä komission edustaja. Vihdoin viimein sanoisin, että nyt tästä aiheesta äh, on nähtävissä valoa tunnelin päässä Euroopan unionin tuomioistuin on antanut tästä omat tuomionsa ja direktiivi tällä hetkellä asettaa selkeät säännöt, mitä tulee potilaiden liikkuvuuteen eurooppalaisella alueella. Minkälaisista hoidoista voi hyötyä ulkomailla, minkälaisin kriteerin voi hakea korvausta, miten vastuut jaetaan maksajajäsenvaltion ja hoitoa tarjoavan jäsenvaltion välillä. Kaikki nämä kysymykset, niihin vastataan tässä direktiiviluonnoksessa. Ennen kaikkea haluaisin kiittää Belgiaa puheenjohtajamana sen erinomaisesta työstä neuvotteluprosessissa, sen äh, äh, kyvyistä vakuuttaa ja se sai monet jäsenvaltiot muuttamaan kantansa, kun ne eivät halunneet tätä direktiiviä. Haluaisin myöskin kunnioittaa John Bowisia, ystävääni ja entistä parlamentin jäsenintä. Hän oli esittelijänä ensimmäisessä käsittelyssä ja hän on tämän direktiivin luoja ja hän on aina taistellut potilaiden oikeuksien puolesta. Ja tietenkin haluan myöskin kiittää komission jäsen 20 dalia ja varjoesittelijöitä, jotka ovat hyvin aktiivisesti olleet osallisia neuvottelujen onnistumisessa. Ilman heitä mikään ei olisi ollut mahdollista. Mistä tässä potilaiden kannalta on kysymys? Lääketieteen edistysaskeleet tarkoittavat sitä, että kaikkia sairauksia ei voida kansallisella tasolla hoitaa ja joskus joutuu kulkemaan toiseen maahan hoitoa saadakseen. Esimerkiksi rajojen lähellä asuvien kohdalla tilanne on usein niin, että hoitoa saa lähempää rajan toiselta puolelta tietyt hoidot, erityishoidot, niitä on saatavilla vain tietyistä maista ja tiettyjen eurooppalaisten kohdalla on ehkä käytännönläheisempää hakea hoitoa toisesta maasta yksinomaan sen takia, että joku ystävä asuu tässä toisessa jäsenmaassa. Eli tästä lähtien kaikki Euroopan unionissa voivat hyötyä liikkuvuudesta, koska hallinnolliset säännöt ovat nyt selkeitä. Tietenkään tässä ei ole tarkoituksena kannustaa terveysmatkailuun koska kuitenkin loppujen lopuksi nämä asiat ovat edelleen kansallisessa hallinnassa. Yleensä jos potilas hakee hoitoa ulkomailta, niin he voivat hakea samanlaista hoitoa, mihin heillä olisi oikeus kotimaassaan, ja he saavat korvauksen oman maan järjestelmänsä mukaan. Mitä sairaalaoleskeluun tulee, he, kun on kysymys vähintään yhden yön oleskelusta tai leikkauksista, niin silloin voidaan vaatia ennakkolupaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelu mahdollistetaan ja jäsenvaltioiden jäsenvaltiot voivat eh, investoida näihin järjestelmiin. Myöskin ehdot, joilla hallinnoidaan ennakkoluvasta, kieltäytymisestä, näiden sääntöjen täytyy olla harvinaisen selkeitä. Parlamentti on saavuttanut muutakin. Esimerkiksi jokaisen jäsenvaltion täytyy perustaa kansallisia yhteyspisteitä, joiden kautta potilaat saavat kussakin tapauksessa parasta mahdollista ohjausta. Eli tässä on kysymys tällaisesta yhden luukun periaatteesta. Täten potilas saa selkeää ja tarkkaa tietoa. Mitä korvauksiin tulee, se on huomattava este ollut aikaisemmin. Sitä on nyt parannettu huomattavasti, eli voidaan joko toteuttaa tämänhetkistä korvausjärjestelmää vuodelta 2004 tai muussa tapauksessa potilaan täytyy itse hoitaa maksu ja sitten hakea korvausta jälkikäteen. Me saavutimme myöskin sen, että harvinaisissa, äh, harvinaisista sairauksista kärsivät voivat hakea asiantuntijalausuntoja ulkomailta, voivat saada diagnoosin ulkomailta ja mitä hoitoihin tulee, heidän täytyy pyytää kuitenkin edelleen ennakkolupa. Yhteistyö eurooppalaisella tasolla, mitä tulee esimerkiksi viiteverkostoihin, niin silloin tämän verkoston kautta potilaat saavat asiantuntija-apua. Voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä, mitä tulee esimerkiksi diagnosointiin ja hoitoihin. Me voimme tänä päivänä todeta, että me olemme saavuttaneet päämäärämme ja haluaisin kiittää vielä kerran kaikkia kollegoja. Voisin sanoa, että tässä on kysymys eurooppalaisen terveysjärjestelmän rakentamisesta tämän, tämän direktiivin kautta. Thank you. Thank you very much indeed. Kiitos paljon. Ja nyt sitten neuvoston puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Rova Krostet arvon jäsenet. Jatkan nyt sitten omalla äidinkielelläni unkariksi. Olen erittäin iloinen, että saan puhua tässä keskustelussa, joka koskee rajat ylittävää terveydenhuoltoa ja potilaiden oikeuksia. Mielestäni olemme erittäin tärkeässä hetkessä nyt, sillä kahden ja puolen vuoden jälkeen olemme pääsemässä loppuun tässä direktiprojektissa. Haluan kiittää kaikkia, jotka mahdollistivat tämän sopimuksen, joka on meille niin tärkeä. Ensinnäkin äh, molemmille äh, puheenjohtajavaltioille, Espanjalle ja Belgialle, niiden tekemästä työstä ne vaikuttivat siihen, että ministerineuvostossa päästiin sopimukseen tästä asiasta. Ja neuvoston nimissä haluan myöskin kiittää parlamenttia siitä, että se oli kompromissihalukas ja kiitos myöskin yhteistyöstä. Näin olemme päässeet tähän sopimukseen, joka tuo valtavasti hyötyjä Euroopan unionin sairaille ja potilaille. Ja se on myöskin edistysaskel Euroopan unionin sosiaaliturvan saralla. No, kolmen toimielimen väliset keskustelut eivät suinkaan olleet helpot, me kaikki muistamme ne, mutta ne olivat kuitenkin rakentavia ja koko ajan haettiin ratkaisua. Haluttiin löytää kompromissi. Tunnustan, että keskustelut parlamentissa eivät myöskään olleet helpot. Te äänestätte tästä huomenna ja äh, sekin asiakirja heijastelee eri poliittisten ryhmien mielipiteitä ja haluan kiittää teitä kaikkia tästä kompromissivalmiudesta. Aivan erityisesti haluan sanoa François Crostetille, että me lähes vuoden ajan istuimme rinnakkain tässä parlamentissa. Haluan kiittää häntä ja haluan ylipäänsä kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tähän projektiin. Olen aivan vakuuttunut siitä, että tämä hyväksyttävä teksti luo paljon uusia oikeuksia ja hyvää eurooppalaisille potilaille ja myöskin se auttaa jäsenvaltioita järjestämään ja takaamaan oman terveydenhuoltojärjestelmänsä. Keskustelujen aikana kolmen toimielimen välillä onnistuimme löytämään kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja moniin poliittisiinkin kysymyksiin. Ensinnäkin terveydenhuoltopalveluiden laatu, Lisäksi onnistuimme myöskin sopimaan lupamenettelyistä ja lisäksi päätimme siitä, mitkä ovat niitä yleisiä edellytyksiä korvausmenettelyissä. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä sairaille ja monesti tällaisia erityisiä tilanteita syntyy. On tärkeää, että jäsenvaltioiden välillä on yhteistyötä myös sähköisen terveydenhuollon osalta. On tärkeää taata potilaiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa tuomioistuimen päätösten mukaisesti jotkut tekijät voivat vaikuttaa äh, siihen, että potila- potilaat pääsevät liikkumaan helpommin jatkossa. Ja haluaisin näistä tuomioista ottaa esimerkin siitä, että jäsenvaltiot ovat jatkossa nyt luomaan yhteyspisteet, joista potilaat saavat tietoa. Hyvin tärkeää on myöskin se, että reseptit hyväksytään kaikissa maissa ja tästä on olemassa yhteisymmärrys. Ja viimeiseksi sitten se, että tämä direktiivi tekee selväksi sen, että 2004 vuoden asetus 883 sosiaaliturvajärjestelmän yhteensovittamisesta ja toisaalta tuomioistuimen päätökset muodostavat yhden oikeuskehyksen monet asiat on parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa tunnustettu jo. Yleispätevyys, solidaarisuus ja niin edelleen, nämä ovat tärkeitä asioita. Tarvitsemme myöskin tehokkaita toimenpiteitä, jotka parantavat kilpailukykyä ja myöskin auttavat potilaita. Hyvät kollegat, olen tässä itse asiassa äh, erehtynyt, ettehän ole enää minun kollegoitani, mutta muistan aina väärin. Joka tapauksessa äh, toivon, että parlamentti hyväksyy tämän tekstin sen jälkeen, kun lingvistijuristit ovat tämän kädet läpi ja toivomme, että tämä nopeasti pannaan täytäntöön. Haluan vielä kerran kiittää kaikkia tästä tuloksesta. Thank you. Mr. Daly. Ja sitten komission herra Daly, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ministeri Arvon jäsenet, haluaisin onnitella parlamenttia hyvästä saavutuksesta, kun tästä direktiivistä sopu on saatu aikaan. Haluaisin kiittää esittelijää Roa Krostettia, varjoesittelijöitä, kovasta työstä potilaiden oikeuksien eteen. Haluaisin kiittää myös aikaisempia puheenjohtajuuksia, Belgiaa ja Espanjaa, kuinka kovasti ne näkivät vaivaa tämän asian eteenpäin viemiseksi. Direktiivi tarjoaa hyvät selkeät puitteet ja määräykset tällä saralla. Ja näin päästään uuteen vaiheeseen yhteistyössä 27 terveydenhuoltojärjestelmän välillä. Eikä tämä suinkaan ole ollut helppo tehtävä. Viime vuonna, kun aloitin toimessani, minulle todettiin, että direktiivistä käytävät neuvottelut olivat umpikujassa. Ja direktiivi on hyvä osoitus siitä, että tarvitaan poliittista johtajuutta, e, tarvitaan hyviä, tärkeitä päätöksiä ja että niitä voidaan tehdä ja ne hyödyttävät kansalaisia. Lainsäätäjät eivät saa äh, jättää päätöksentekovaltuuksia äh, esimerkiksi tuomioistuimille, ei että kansalaiset kääntyvät tuomioistuimen puoleen. Äh, Sopimuksen on kirjattu, että kotilailla on oikeus liikkua ja lainsäätäjien tulee miettiä, miten tämä käytännössä hoidetaan. Ja nyt kertoisin omia näkemyksiäni direktiiviin. Ensinnäkin direktiivi tekee selväksi sen, että kaikilla jäsenmailla on velvollisuus tarjota kansalaisilleen eh, riittävän nopeasti tarvittava hoito. Ja tässä tarjotaan hoidon mahdollisuus eh, sille, että pyritään näitä viiveitä kuromaan umpeen. Ja ensisijaista hoitoa eh, potilaat voivat hakea mistä vain unionista, kun puhutaan sairaalahoidosta – niin jos odotusaika hoidolle on liian pitkä, on mahdollista, että potilas voi valita sairaalan toisesta jäsenmaasta ja saada silti korvaukset. Mutta mm, mistä nämä viiveet aiheutuvat on asia, jota pitää huolella tarkastella ja määritellä. Kun direktiiviä vertaa nykyiseen lainsäädäntöön, niin tästä hyötynä on se, että potilas voi valita sen tahon, josta hän hoitoa saa, ja hän voi saada myös tietoa hoidon laadusta ja turvallisuudesta. Ja voin vakuuttaa teidät siitä, että komissio huolella valvoo sitä, kuinka jäsenmaat täytäntöön panevat direktiiviä. Ja direktiivi antaa tietoon pääsymahdollisuuden ja mahdollisuuden saada tietoa oikeuksista. Ja tähän otetaan käyttöön kansalliset yhteyspisteet eikä kaikkia jätetä median tai internetin varaan. Ja sitten hoidon laadusta. Direktiivi on avoin ja se pohjaa kansallisiin standardeihin ja tämä pikkuhiljaa lähentää eh, turvallisuustekijöitä terveydenhuollossa EU:ssa ja tämä muodostaa pohjan eurooppalaiselle terveydenhuoltolan yhteistyölle. Tässä Tähän saakka on toimittu vapaaehtoispohjaisesti ja uskoisin, että jäsenmaat ymmärtävät, kuinka paljon hyötyä niille kaikille on yhteistyöstä. Eurooppalaisesta solidaarisuudesta on kyse ja uskon, että jäsenmaat esittävät yhteistyöhankkeita sähköisen terveydenhuollon ja terveydenhuoltoarvioiden osalta myöskin. Direktiivissä esitetään myös referenssikeskuksia jotka helpottavat asiantuntemuksen levittämistä ympäri Eurooppaa. Uskon, että tällä tavalla voidaan parantaa terveydenhuollon laatua. Hyvä puhemies, ministeri, hyvät jäsenet. Lopullinen kompromissi, joka on pöydällä, huomioi eh, direktiivin tarkoitusperät, eli parannetaan potilaiden oikeuksia rajat ylittävässä terveydenhuollossa. Tässä kestävyyden aspektia ei kuitenkaan unohdeta. Ja tämä on hyvä askel eh, eurooppalaisen terveyden kehitykselle. Ja lopuksi vielä seuraava kommentti institutionaalinen aspekti liittyen tähän tekstiin. Komissiota hieman epäilyttää se, että tuleva lainsäädäntö, jossa on annettu komissiolle valtuuksia, olisivat siis täytäntöönpanevia säädöksiä. Kun se näitä valtuuksia soveltaa, niin komissio ei valtuuksensa myötä ota niin sanottuja delegated acts hoitaakseen sopimusartiklan mukaiseksi, jotka liittyvät unionin toimintaan. Kiitos. Thank you. Mr. Lisa. one and a half minutes. Lisa, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitokset Tosiaankin tämä on erittäin tärkeä päivä eurooppalaisille potilaille. Tilanne oli aivan sietämätön, koska oli oikeus mennä toiseen maahan. Tuomioistuin oli tämän hyväksynyt, mutta monet jäsenvaltiot eivät panneet näitä tuomioita täytäntöön. Ja olemme aina osoittaneet potilaille viemään tämän kunkin asian tuomioistuimeen. Tämä on erittäin kyynistä, sillä kyse on kuitenkin heikoista, sairaista ihmisistä ja pahimmassa tapauksessa nämä henkilöt kuolivat ennen kuin tuomioistuin antoi tuomionsa. On hyvin korkea aika, että saadaan tähän jonkinlaista selkeyttä. esittelijä Krostet ja muut osallistujat saavuttivat monia etuja, kansalliset yhteyspisteet, eurooppalaisen verkoston ja lisäksi tilanteet, tilanne paranee monissa maissa myös silloin, kun tuomioistuimen tuomioita on pantu täytäntöön ja tämä todellakin edistää eurooppalaista terveydenhuoltoa. No, minulla ei ole kauheasti aikaa, joten käytän nämä 15 sekuntia, jotka minulla on kiittääkseni, onnitellakseni esittelijä, varjoesittelijöitä ja myöskin ö, komission jäsentä, mutta myöskin John Bowisia, joka istuu täällä ja joka on ö, todellakin tämän isä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Rotperan seuraavana, olkaa hyvä. Thank you much, Mr. President. Meine Damen und Herren, das ist eigentlich eine überflüssige... Niin, ylimääräistä lainsäädäntöä mielestäni ja sellaisena se toivottavasti säilyykin, koska ähm, potilaiden tulisi sitä hyödyntää. Ideaalitapauksissa potilaat saavat parhaan, nopeimman hoidon siinä maassa, jossa ovat syntyneet tai siinä maassa, jossa asuvat. Ja kun nyt käymme keskustelua tällaista asiasta ja huomenna päätämme tämän asian, niin, niin se on ihan oikeassa. Tämä on kyynistä oikeastaan. Eli jäsenmät eivät ole tunnistaneet sitä, mitä ovat velkaa kansalaisilleen, eli nopeaa, hyvälaatuista hoitoa. Tämä osoittaa myöskin, että mieluummin investoidaan muihin kysymyksiin kuin näihin kansalaisille tärkeitä kysy- tärkeisiin kysymyksiin. Se on häpeä. Ja jos kuitenkin tätä lakia joskus sovellettaisiin, koska potilaat tarvitsevat tällaista hoitoa, niin on hyvä tietysti silloin, että jotain on aikaan saatu ja haluan kiittää esittelijää ja muita hyvästä yhteistyöstä. On tässä paljon aikaan saatu esimerkiksi, että tietyt sairaudet ovat nyt tulleet huomion keskipisteeseen. Ihmiset, joilla on tietyt sairaudet, ovat aina joutuneet ikään kuin nurkkaan ja heidän on ollut hankala saada hoitoa. Ja nyt vihdoinkin on päästy tilanteeseen, jossa tiedotuspisteitäkin on EU-ssa, josta kansalaiset voivat saada tiedon oikeuksistaan. Tähän saakka ei tällaista ole ollut. Ja jos referenssiverkostotkin saadaan vielä aikaan, niin parhaiden käytänteiden vaihto todellakin mahdollistuu esimerkiksi tieteen etenemisestä. Tätä ei ole koordinoitu vielä millään tavalla nykyisellään. Ja nämä kyllä ovat menestysaskeleita. Ja kun ajatellaan sitten erityyppisiä hoitomuotoja, niin no tässä on seikkoja, jotka tekevät minut surulliseksikin. Eli kiistely, jota aiheen tiimoilta on käyty, olisi ollut hyvä, jos asian hoito olisi onnistunut hieman toisin. Eli jäsenmaat eivät ilmeisesti ole tunnistaneet kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä, mutta jotkut voivat yhteistyötä tehdä. Sekin on tullut tänään nähdyksi. Tavoitteenahan tässä on, että terveydenhuoltojärjestelmät kaikissa jäsenmaissa ovat niin hyviä, ettei yhden ainoankaan kansalaisen tarvitsisi eikä hän haluaisi mennä tämän vuoksi toisen alueen puolelle. No hyvä sikäli, että nyt tässä transparentista eh, menettelystä on kyse. Eh, kun tässä avoimempaan menettelyyn päästään, niin se on jo paljon. Ja toivottavasti tämä tulee olemaan sivuvaikutus tässä asiassa. Eli eh, saadaan tieto siitä, missä on jäsenmaa, jossa terveydenhuollon taso on korkealla ja missä se on alhaalla. No itse tulen maasta, jossa tilanne on melko lailla ok, mutta tiedän, että on jäsenmaita, joissa ei huomioida kansalaisten terveydellisiä tarpeita ja se on todella häpeällistä. Niin, puhemies, haluan kiittää esittelijä tehdystä työstä, mutta lämpimät kiitokset myös komissiolle. Herra Dalia hänen tiiminsä on tehnyt aktiivista työtä tämän asian eteen, varsinkin myös yhteistyötä parlamentin kanssa. Oh, kiitokset tämän hankkeen isällekin ja myös Belgian puheenjohtajuuskaudelle. Belgiakin ponnisteli tämän asian etenemisen eteen. Kyllä tässä paljon on aikaan saatu ja uskon, että hyvällä omalla tunnolla voimme huomenna äänestää puolesta. Kiitos. Thank you very much. I'm sorry, I can now see Mr. Burris. And... Uh, niin. Tervetuloa tänne parlamenttiin. En huomannut teitä. Pahoittelen. Ja sitten puheenvuoron saa Paula Nova. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos herra puhemies, hyvä komission sen kollegat. Jos tarkastelemme tilannetta neljä vuotta sitten, kun Aldessa käynnistettiin kampanja potilaiden oikeuksista, niin voin olla tyytyväinen saavutettuun tulokseen ja haluaisin ensimmäisenä onnitella esittelijä Grostetia ja myöskin varjoesittelijöitä saavutetusta työstä ja myöskin tämän aloitteen isää John Bowisia kollegaamme. Kiitos Joe. Euroopan parlamentti pysyi tiukkana neuvotteluissa neuvoston kanssa. Me olemme eh, saaneet potilaille luotua eh, juridiset puitteet silloin, kun he hakevat hoitoa toisesta jäsenvaltiosta. Me olemme edenneet pienin askeleen, mutta tämä on kuitenkin huomattava edistystä potilaiden kannalta, koska tässä vahvistetaan heidän oikeuksiaan, keskitytään heidän tarpeisiinsa ja parannetaan heidän saamansa tiedonlaatua. Parlamentissa me olisimme tukeneet kunnianhimoisempaakin tulosta, mutta tunnustamme kyllä sen, että jäsenvaltioilla täytyy olla oikeus ennakkolupajärjestelmään, jotta he voivat hallinnoida terveydenhuoltojärjestelmäänsä. Belgia puheenjohtajamaana joskus on asettanut sairaaloiden edut potilaiden etujen edelle. Haluaisin vain mainita yhden esimerkin laatu ja turvallisuus. Jäsenvaltiot halusivat laadun ja turvallisuuden etusijalle. He kieltäytyivät ennakkoluvasta ja kuitenkin he kieltäytyvät tiedon jakamisesta ja siitä, että EU-tasolla päivitettäisiin vaatimuksia tällä alalla. Eli meidän täytyy olla hyvin tiukkoja täytäntöönpanon suhteen ja varmistaa se, että direktiiviä todellakin täytäntöönpannaan asianmukaisella tavalla ja että tässä ei luoda tarpeettomia esteitä potilaille. Ja vielä haluaisin painottaa yhtä puutetta, joka liittyy kunnianhimon puutteeseen ja e-terveyteen. Edistyneet jäsenvaltiot vastustivat tätä ja komission alkuperäistä ehdotusta vesitettiin ja pyytäisinkin herra Dalia vastaamaan seuraavaan kysymykseen. Voisiko komissio harkita sitä, että e-terveydestä luotaisiin oma ehdotuksensa, jolla, jossa kannustettaisiin yhteistyöhön, jotta tästä e-terveydestäkin tulisi todellisuutta Euroopassa. Mrs. Lambert, now, one and a half minutes. Puolitoista minuuttia, Rova Lambert. Many in this house Niin, monet varmasti muistavat, että ensimmäisen käsittelyssä tämä oli varsin kuuma aihe. Ja nyt erot ovatkin esiin nousseet. Markkinavoimat voittaisivatko ne yleisten etujen sijaan? Ja tässä ajateltiin, että tulisi voida antaa mahdollisuus matkustaa, mutta kysymys kuuluu, mitkä olisivat niitä potilaita, ketkä, jotka voisivat tätä mahdollisuutta hyödyntää. Katsoisin kuitenkin, että melko hyvän kompromissin on nyt päädytty, ja niin kuin tässä todettiin, kun lääketieteellisesti on tarpeen ja kiireellisissä tapauksissa jo nykyisen koordinoinnin puitteissa on olemassa järjestelmä toimia. Ja tämä direktiivi sitten on markkinapohjaisempi, eli annetaan mahdollisuus ihmisille valita hoitopaikka ja saada silti korvaukset hoidosta. Eli nyt tilanne on selkiintynyt, eli jäsenmaat voivat ottaa käyttöön järjestelmiä, jotka mahdollistavat sen, että tarpeisiin vastataan. Tämä direktiivi on sikälikin tervetullut, että siinä huomioidaan myöskin oikeudellinen ulottuvuus ja oikeusvarmuudelliset kysymykset kenellä on vastuu, kuka seurantatoimet hoitaa, kuka puuttuu asioihin, jos ongelmia ilmenee ja kuinka pidetään huoli siitä, että ammatti-ihmiset ovat hoitoa tarjonneet. Tämä on hyvä myöskin sikäli, että harvinaiset sairaudet on tässä huomioitu nyt eri tavalla kuin ensikäsittelyssä. Eli monille potilaille tämä toimii hyvin, mutta selvää on, että on kiinnitettävä riittävää huoltoa tai hoidon laatuun myös potilaiden kotimaassa. One and a half. puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Vážení dámy, vážení pánové, vážený pane předsedo. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Arvoisa komission jäsen, minä haluaisin kiittää eh, sekä Krostettia että Powisia. Tässä on nyt mennyt tosi pitkään aikaa. Tässä on mennyt yli kaksi ja puoli vuotta eh, siitä, kun aloite tehtiin tästä aiheesta. Mutta itse asiassa historia juontaa juurensa vieläkin pidemmälle. Tämähän oli osa palveludirektiiviä ja tänään sanotaan, että se oli suuri virhe ympätä tämä asia palveludirektiivin. Tässä on varsinaisesti kyse potilaiden oikeuksista ja myöskin liikkuvuudesta Euroopassa. Kuitenkaan tätä huoltoasiaa ole vielä tähän mennessä saatu hoidettua. Tässä on kyse terveydenhuollosta, mutta siitä, miten tämä tulisi järjestää, siitä jäsenvaltiot ovat olleet eri mieltä tänä päivänä. Meillä on kuitenkin suuri kompromissi edessämme ja tämä vahvistaa potilaiden oikeuksia. Totta kai tässä on jotain vastalauseita, mutta kuitenkin tämä on tärkeä harppaus oikeaan suuntaan. Tämä direktiivi osoittaa, vaikka, vaikka se nyt täydellinen olisikaan, mitä oikeuksia potilailla on terveydenhuollonsa osalta ja mitä mahdollisuuksia potilailla on saada tietoa ja miten Äh, rahoitusta saa hoidolle ja potilaalla on aina mahdollisuus äh, hoidettaa itseään kotonaan. Äh, on tärkeää saada tietoa näistä lupamenettelyistä ja niin edelleen. Toivon, että työ tämän direktiivin osalta jatkuu Euroopan parlamentissa ja toivon, että potilaiden edun mukaisesti voimme parantaa vielä tätä. Mrs. Leotard. Kiitos. Kaksi minuuttia. Rouva Leotard, olkaa hyvä wordt zorg een interne marktproduct. De nieuwe richtlijn maakt van zorg een verhandel. Nyt eh, ollaan luomassa terveyspalvelujen sisämarkkinoita. Se, jolla on eniten rahaa, hän tulee saamaan eh, hoitoa silloin, kun hänellä on siihen varaa. Kuinka monet kollegat voida, voivat hyväksyä tällaisen terveydenhuollon tulisi olla kaikkien saatavilla. Ne, jotka äänestävät tämän tekstin puolesta huomenna, luulevat tekevänsä palveluksen potilaille, mutta näin ei ole. Minä puollan toki potilaiden oikeuksia, mutta samaan aikaan olen sitä mieltä, että tästä direktiivistä on odotettavissa negatiivisia vaikutuksia. Voisin antaa muutaman esimerkin. Esimerkiksi sairausvakuutuskassat tulevat lähettämään potilaitaan ulkomaille, jos hoito siellä on halvempaa. Ja tällöin kannattavimmat hoidot tulevat katoamaan tietyiltä alueilta. Ja silloin pakotetaan potilaat lähtemään ulkomaille – ja ne alueet, joilla ei ole varaa, niillä ei yksinkertaisesti ole varaa lähettää potilaitaan ulkomaille. Tällainen terveysmatkailu, se tulee koskemaan yksinomaan rikkaampia kansalaisia. Sitten nämä odotusjonot No me olemme jo nähneet, mitä on tapahtunut. De Standardissa kerrotaan, mitä Belgiassa on tapahtunut. Teidän tulisi lukea tämä. Monia muitakin esimerkkejä on. Jokaisella potilaalla tulisi olla lähellä kotiaan, omalla kielellään, lähellä perhettään oikeus laadukkaaseen terveydenhuoltoon. Muulloin me tulemme Euroopassa vain kannustamaan hoidonhakua ulkomailla ja silloin nämä markkinat jätetään markkinoiden haltuun. Eli ne, jotka äänestävät tämän direktiivin puolesta, heidän täytyy olla tietoisia vaikutuksista. Ja herra Rossi, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Niin, alun perin tässä oli kriittisiä aspekteja mukana, mutta trilogissa on kuitenkin päädytty tasapainoiseen tekstiin joka huomioi laatu- ja turvallisuustekijät terveydenhuollossa ja korvausmenettelyt ja ennaltaehkäisyn ja rajat ylittävä yhteistyö myöskin ja toisaalta sähköiset palvelut. Tavoite, johon haluttiin päästä, olisi, että kaikille potilaille jäisi hoidon oikeus ja rajat ylittävästi myöskin ja kustannukset, kun toisen maan kansalaista hoidetaan, ilman muuta on jäätävä alkuperämaan hoidettavaksi. Ja olisimme halunneet ottaa mukaan myöskin sen, että taattaisiin riittävä terveydenhuollon taso ja tuki, mutta tämä ei ollut mahdollista. Ja kun tässä kuitenkin teksti on parantunut, äänestäisimme puolesta ja näin myöskin suhtaudumme toiseen tekstiin, joka koskee Alzheimer-aloitetta ja sen hoitomahdollisuuksia. Tässähän pyritään integraation ja yhdistämisen eri toimien välillä. Ja nämä kaksi äh, käsittelyä osoittavat sen, kuinka tärkeää on parantaa jäsenmaiden välistä koordinaatiota niin, ettei kukaan syrjäydy. Kiitos. No, Mr. Jeged. Mr. Jegedi. seuraavana puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä henkilökohtaisesti tuen tätä direktiiviluonnosta koskien äh, potilaiden oikeuksia sekä tätä mietintöä. Monet potilaat matkaavat muihin maihin saamaan hoitoa. Me tunnemme esimerkiksi Luxemburgin tapauksen. Valitettavasti erot Euroopan unionin jäsenmaiden välillä, erityisesti Itä- ja Länsi-Euroopan välillä, eivät liity ainoastaan sosiaalisiin ongelmiin, vaan todellakin terveydenhuollossa on paljon eroja ja meillä on täällä tärkeä tehtävä kuroa näitä eroja umpeen. Yhtenäinen laadukas terveydenhuolto sallii myöskin äh, äh, hieman rajoittaa liikkuvuutta siinä mielessä, että ihmisten ei tarvitse lähteä muualle saamaan hoitoa. Lisäksi tämä todellakin parantaa mahdollisuutta siihen, että ihmiset saavat korvausta ulkomailla saamastaan hoidosta. Mielestäni on tärkeää, että komissio huomioi omassa ehdotuksessaan sen, että kaikissa maissa annetaan saman tasoista hoitoa samoista sairauksista. Oikeus terveydenhuoltoon on yleisluontoinen ö, oikeus ja rikkaiden ja köyhien välillä ei mitään eroja. Fjellner, seuraavana, olkaa hyvä. tror jag är en av de viktigaste omröstningarna som jag har varit med om under mina sex år i Europa. Minun mielestäni Tämä tulee olemaan yksi tärkeimmistä äänestyksistä, joita Euroopan parlamentissa on viimeisen kuuden vuoden aikana suoritettu. Monilla on oikeus saada, itse asiassa kaikilla on oikeus saada asianmukaista hoitoa. Liikkumisen vapaus on myös Euroopan unionin perusta. Ja onhan dramaattista, että ne, jotka ovat eniten sitä tarvinneet, potilaat, heiltä on tämä oikeus uupunut. Kuten kollegani Grostetkin totesi, niin tiedän, että asiakirja on aina tulosta kompromissista. Mutta olen kuullut täällä uhkauksia terveysmatkailusta, kansallisten terveysjärjestelmien romahtamisesta ja niin edelleen mutta potilaidenhan täytyy pyytää ennakkolupaa hoitojen saamiseen. Ja minun mielestäni oli korkea aika, että näissä asioissa tehtiin päätös. Kyse ei ole päätöksestä, joka tulisi lakaista maton alle. Tässä on kysymys täysin olennaisesta asiasta. Tiedän, että ensimmäisessä käsittelyssä sosiaalidemokraatit eivät halunneet tätä tekstiä, mutta nyt toivon, että sosiaalidemokraatit eivät toimi entiseen malliin tässä käsittelyssä. Ja toivon, että tulevaisuudessa tämä äh, ongelma tullaan ratkaisemaan ja että komissio tulee täytäntöönpanemaan tämän järjestelmän ja että laadun, terveydenhuollon laatu ei tule alenemaan. Kiitos. Ja sitten Pärnio, olkaa hyvä. Madame. Herra puhemies, hyvä komission jäsen neuvoston edustajaa. Aivan ensimmäiseksi haluaisin ilmaista tyytyväisyytemme suhteessa tähän direktiiviin, koska pelkästään tuomioistuin on käsitellyt kymmeniä tapauksia liittyen potilaiden liikkuvuuteen ja rajat ylittävään hoitoon. Tästä on tullut osa jokapäiväistä elämää prosentti Euroopan terveyskuluista kuuluvat tähän kategoriaan. Meidän ei tule asettaa esteitä potilaiden liikkuvuudelle terveysmatkailua on syntynyt, siitä on tullut entistä kannattavampaa ja on syntymässä kilpailukykyiset markkinat. Te puhutte liian nopeasti, sanoi herra puhemies. Euh, no niin, puhun hieman hitaammin englantilainen, jos hänellä olisi varaa, niin hän menisi Ranskaan päästäkseen leikkaukseen nopeammin, mutta meidän täytyy toimia niin, että terveyttä ei pidetä hyödykkeenä vaan sillä tavalla äh, asiana, joka asettaa meidät kaikki tasaveroiseen asemaan. Ennakkolupajärjestelmä, sairaalapalveluista ja leikkauksista on hyvä asia. Haluaisin myöskin tässä onnitella esittelijöitä Krostetia ja Dagmar Roth-Berendia, joka erityisesti mahdollisti sen, että päästiin monessakin asiassa, esimerkiksi korvausasioissa ja yhteyspisteiden luomisessa eteenpäin, harvinaisista sairauksista puhumattakaan. Mutta herra puhemies, hyvä komission jäsen, meidän työmme ei pääty tähän. Meidän täytyy mennä vielä pidemmälle, jotta mahdollistettaisiin se, että ne eroavaisuudet, joita eri jäsenvaltioiden välillä on, häviäisivät. Ja me voimme kaikki yhdessä toimia niin, että tasavertainen kohtelu etenee tästäkin eteenpäin, jotta potilaat ja kansalaiset, Euroopan kansalaiset voivat siitä hyötyä. Kiitokset ja Lepage, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Le président. Herra puhemies, hyvä komission jäsen, rouva ministeri, tämä sopimus, sen ansiona on se, että se juridisesti selke- selventää tilannetta. Kollegani puhui tuomioistuimen ratkaisusta, eli juridinen varmuus tässä kasvaa ja tässä täytyy onnitella esittelijä Grostet ja varjoesittelijöitä ja myöskin herra Dalin työtä äh, potilaat saavat parempaa tietoa, terveyshoitojen äh, laatu paranee ja korvausjärjestelmä selkeenee. Aikaisemmin oli kysymys hyvin raska, raskaasta byrokratiasta ja nyt sellaisetkin henkilöt, jotka kärsivät harvinaista sairauksista, voivat saada hoitoa. Tässä on kysymys potilaiden kannustamisesta hakemaan hoitoa ulkomailta. Me haluamme välttää terveysmatkailua. Mutta minulla on hieman epäröivä olo, mitä tulee epätasaveroiseen kohteluun eri jäsenvaltioissa, mitä tulee kohtuullisiin odotusaikoihin. Tämä termi kohtuullinen, sen suhteen täytyy olla hyvin varovainen. Meidän täytyy myöskin kiinnittää huomiota siihen, että jäsenvaltioiden täytyy luoda sellaiset rahoitusjärjestelmät, jotta ei päädytä sellaiseen tilanteeseen, jossa äh, äh, köyhimmät kansalaiset äh, joutuvat hankalaan tilanteeseen jäsenvaltioiden ähm, erilaiset päätökset, mitä korvausjärjestelmiin tulee, nekin voivat johtaa epätasa-arvoon potilaiden välillä, jos yhtäältä on jonkinlainen vähimmäiskorvaus ja sitten toisessa maassa erilainen järjestelmä. Eli tässä ne kohdat, joita minä halusin tuoda puheenvuorossani esille. Kiitokset sitten herra Jones. Seuraavan, olkaa hyvä. Sehr geehrten Damen und Herren, lieber John. Niin, Hyvät naiset ja herrat, on hienoa olla täällä. Tämä direktiivi mahdollistaa selkeät oikeudet jos menee siis ulkomaille, tilanne on selkeä eikä enää epäselvä eri maiden osalta. Direktiivi johtaa myös siihen, että kun menee ulkomaille, tietojen laatua paranee, mutta tietysti on tärkeää, että direktiivi myös täytäntöön pannaan hallitusten tasolla. Direktiivi on kuitenkin estänyt sen, josta monet komissiossa ehkä tälläkin uneksivat, eli että eh, rajat on avattava eh, kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien parantamiseksi. Ja olen ylpeä siitä, että Grossetin esityksen myötä on nyt saatu aikaan tasapainoinen esitys. Eli ei eh, terveydenhuoltomatkailulle, mutta kyllä sille, ettei eh, millään lailla huononneta kansallisia järjestelmiä. Ja sitten Tiettyjä kysymyksiä ei voi direktiivin kautta ratkaista, vaan vain siten, että kansallisesti eh, investoidaan riittävästi näihin kysymyksiin. Radoni ja komissio olisin iloinen, jos nyt, sen jälkeen kun tämä direktiivi valmiiksi saadaan, kiinnittäisitte hieman enemmän huomiota tähän sosiaaliseen turvallisuuteen, tähän peruskysymykseen, eli miten nämä maksut hoidetaan ja kuka maksaa. Eli kannattaa painostaa jäsenmaita siihen suuntaan, että tämä asia huomioidaan sen sijaan, että liberalisoinnista ja uudesta eh, kilpailutilanteesta puhuttaisiin vain. Kiitos. Sitten Swinburne, olkaa hyvä. Tässä on otettu konkreettisia askeleita eteenpäin ja katsottu, miten terveydenhuolto kysymyksiä hoitaa EU-ssa. Kun puhutaan täytäntöönpanosta ja varsinkin Walesissa voidaan todeta, että vaikka UK on terveyskysymystä neuvotellut, niin terveydenhuoltoasia silti on asia, joka kuuluu Walesin hallitukselle. Ja kun vaikutuksia tarkastellaan, esimerkiksi korvausmenettelyjä, niin tässä ehdotuksessa on jonkun verran joustavuutta mukana ja jäsenmaiden tulee voida päättää sopivasta hoidosta e, ja e, lupamenettelyistä ja myöskin korvausmenettelyissä, koska e, muutoin saattaa syntyä liikaa taakkaa terveydenhuoltojärjestelmille. Ja herra Bowis, tässä on otettu askel eteenpäin, niin hyvähän se on, jos potilaat saavat parempaa tietoa asioista ja oikeuksista. Ne, Tässä tehdään parempaa koordinaatiota. Tämä nostaa kaikkien terveydenhuoltojärjestelmien tasoa toivottavasti. Kiitos. Herra Ferreira. Kiitokset. Tämän direktiivin tavoite on selkeä. Terveydenhuoltopalvelujen liittäminen tavaroiden ja palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen. Se on uusi osa tätä vapaan liikkuvuuden pakettia. Ja kaikissa Euroopan unionin valtioissa tämä koskee siis terveydenhuoltopalveluja. Kyse on yhdestä palvelusta lisää markkinoilla, ihan kuin jostain tavarasta. Ja tässä täytyy löytää tasapaino sairaiden potilaiden välillä. Jos joku ei saa huolto, äh, hoitoa omassa maassaan, niin voi mennä toiseen maahan. Tässä on nyt joitain tarkistuksia tehty, mutta sillä ei ole suurta äh, vaikutusta. Portugalin tai muiden terveydenhuoltojärjestelmiin. Joka tapauksessa selvää on se, että tästä aiheutuu kustannuksia ja ne maat, jotka halusivat tässä säästölinjaa, niin halutaan, että terveydenhuoltojärjestelmää parannetaan, mutta sitten tämä kuitenkin on liikaa taloudelle ja alueelle. Tässä tietenkin yritetään parantamaan yksityisiä intressejä. Bisnestä halutaan lisää, mutta tällä tällä direktiivillä ei ole nyt taattu mitenkään laadukkaita terveydenhuoltopalveluja. No mitä tulee näihin tapauksiin, niin tässä on nyt mainittu Bolkestein-direktiivi ja mielestäni tämä on ihan samalla tavalla huono. Herra Paska, seuraavana, olkaa hyvä. Sedajúci, vážený pán komisár, úvodom chcem vyjadriť isté sklamanie. Kiitos, herra puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin aloittaa sanomalla, että olen hieman pettynyt neuvoston kantaan tässä asiassa kun ministerineuvosto ensimmäisessä käsittelyssä jätti hyväksymättä monia parlamentin hyviä tarkistuksia. Jo tuolloin ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti toimi niin, että se halusi muuttaa terveysjärjestelmiä siten, että potilaat oikeutetuissa tapauksissa ilman, että siitä syntyisi lisätaakkoja muille jäsenvaltioille voisivat hakea hoitoa toisesta jäsenvaltiosta. Ja tästä syystä on hyvä, että tätä mietintöä, kun valmisteltiin eri valiokunnissa toisissa käsittelyssä, niin alkuperäinen parlamentin filosofia säilytettiin ja nyt olemme siirtyneet läpinäkyvyyden puutoksesta hyvin arvokkaaseen ratkaisuun Tämän päivän kompromissi perustuu tuomioistuimen tuomioihin ja sen kautta me saamme parempaa laatua terveyspalveluihin kansalaisillemme ja tästä syystä meidän tulisi pyrkiä täytäntöönpanemaan tämän mahdollisimman pian. Rouva Ronsuli, seuraavana, olkaa hyvä. President. Kiitos, puhemies. Kun juridinen käsittely on kestänyt vuosia, niin huomenna äänestä mietinnöstä, joka antaa pohjan lainsäädännölle ja se on tärkeää potilaille, joiden tulee vuosittain mennä toiseen maahan hyvää hoitoa saadakseen. Eikä tämä äh, siis hyödynä vain joitain, vaan kaikkia äh, hoitoa tarvitsevia. Ja kansalliset yhteyspisteet eivät enää on hyvä asia, koska enää ei harhaile pimeässä, jos apua tarvitsee. Tähän saakkahan potilas on törmännyt taloudellisiin, kielellisiin ja byrokraattisiin hankaluuksiin. Sairaalahoidon yhteydessä on mahdollista vaatia lupamenettelyä ja tämä onkin tarpeen, jos halutaan, että järjestelmä pysyy toimintakykyisenä. Joitain kohtia ehkä olisi voitu viedä pidemmällekin, esimerkiksi tämä ennaltaehkäisevä notifiointijärjestely, joka mahdollistaa sen, että jäsenmaat voivat arvioida kulu- ja vapaaehtoisuuspohjaa. Ja lopuksi vielä toteaisin, että on hienoa voida osallistua tällaiseen keskusteluun, joka, jolla on se yhteinen nimittäjä, että pyritään nimenomaan helpottaa kaikkien miljoonien potilaiden eh, tilannetta Euroopassa. Ja nyt vihdoinkin ehkä tähän on päästy. Kiitos. Kiitos. Eh, Kadenpa seuraavana, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, neuvoston edustaja komissio, komission jäsen. Käsittääkseni tässä pyritään parantamaan elämän laatua ja erityisesti terveydenhuollon alalla tämä ei ole mitenkään helppoa. Tämä on kansallisvaltioiden tehtävä taata parhain mahdollisin lääkkein tämä terveydenhuolto kaikille, riippumatta siis alueesta ja niin edelleen. No kaikista huolimatta vaikka kansalliset terveydenhuoltojärjestelmät ovat hyviä, tulee tapauksia, joissa eh, kansalaiset potilaat tarvitsevat hoitoa ulkomailla. He haluavat sitä tai heidän täytyy sitä saada. Ja nyt tämä direktiivi vihdoinkin luo puitteet tälle toiminnalle ilman suurta byrokraattista taakkaa ja ilman suuria äh, taloudellisia äh, kustannuksia. Mielestäni tämä direktiivi on suuri menestys pitkän neuvottelujen jälkeen, vaikka tietenkin täytäntöönpanossa vaaditaan vielä ponnisteluja jäsenvaltioilta. Toivon todella, että painostetaan vielä tähän suuntaan, että direktiiviä pannaan täytäntöön mahdollisimman hyvin ja pyydän myös hyvä komission jäsen, että pysytte tällä alalla aktiivisena. Me haluamme parantaa, pidentää Euroopan kansalaisten ikää ja haluamme, että kaikille riittää laadukasta terveydenhuoltoa. Kiitos. Kiitos. Ja Rova Riis, olkaa hyvä. Mikrofoni. Voilà qui est rectifié, Monsieur le Président. Äh, herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Minäkin vuorollani haluaisin onnitella ja kiittää esittelijä Krostettia, joka todellakin on vienyt hyvin eteenpäin John Bowisin aloittamaa työtä. Ja haluaisin ulottaa nämä onnittelut John Bowisillekin. Haluaisin myöskin painottaa äh, Belgian roolia puheenjohtajamaana, koska se edesauttoi vaikean kompromissin aikaansaamista ei ainoastaan parlamentin, vaan myöskin äh, muutaman vastahakoisen jäsenmaan kanssa. Tämä direktiivi on tärkeä, vaikkakin se koskee vain prosenttia äh, kansanterveyden kustannuksista, mutta tällä on symbolista arvoa, koska täten jokaisella Euroopan kansalaisella on oikeus hakea hoitoa ulkomailta ja saada korvausta äh, näistä ulkomailta haetuista hoidoista. Oli myöskin tärkeää asettaa nämä suojalausekkeet, jotta terveysmatkailulta vältyttäisiin ja jotta tähän järjestelmään saataisiin riittävää joustavuutta äh, mitä tulee esimerkiksi diagnosointiin ja hoitoon, esimerkiksi harvinaisten sairauksien kohdalla. Haluaisin päättää puheenvuoron sanomalla, että tämä on ensimmäinen tärkeä askel. Meidän täytyy jatkossakin taistella, jotta tämä meille, meille tärkeä asia menee jatkossakin eteenpäin. Simanski seuraavana, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, panie komisarzu, pani sprawozdawczyni. Nie ma idealnych praw. Arvoisa puhemies, aina on haittoja ja tämä direktiivi herättää kuitenkin enemmän toivoa kuin tuo esiin haittoja. On paljon eroja terveydenhuoltojärjestelmissä ympäri Eurooppaa. Totta kai tämä herättää myös epäilyksiä niissä maissa, joissa on käsittelyjä käynnissä tämän asian saralta. Ja Tämä direktiivi on suuri mahdollisuus. Se tuo paljon toivoa niille potilaille, jotka tulevat sellaisista maista, joita, jotka juuri mainitsin. Tietenkin jäsenvaltioilla on nyt paljon haasteita edessään ja niissä tarvitaan myöskin uudistusta terveydenhuoltojärjestelmissä ja myös rahoitusjärjestelmissä tässä ei ole kyse ainoastaan siitä, että menneisyydessä ei ollut mahdollisuuksia, vaan poliitikot eivät ottaneet välttämättä tätä hanketta niin vakavasti. Me kuitenkin tuemme nyt tätä direktiiviä. Tässä ei ole kyse ainoastaan lopullisesta versiosta ja suojalausekkeista kompromissiehdotuksessa. Kiitos ja sitten Rovils, olkaa hyvä. Kiitos. Tämä direktiivi luonnos voi nopeasti johtaa siihen, että EUn terveydenhuolto huolto hoidetaan palvelun puitteissa yhteisen pienimmän nime, nimittäin kautta. Meidän mielestämme ei ole hyvä, jos potilaista tulee asiakkaita. Direktiivi antaa sairausvakuutukselle sellaisen välineen, että voidaan lähettää ulkomaille eh, halvempaan hoitoon. Ja tämä saattaa aiheuttaa kilpailu- ja hintapaineita tällä alalla. Jos eh, muutaman sadan kilometrin päässä hoito on huomattavasti edullisempaa ja vakuutus lähettää potilaan tältä pohjalta tuonne hoitoon, niin tällöin ei välttämättä enää paikan päällä hoitoa haluta tarjota. Ja neoliberaali eh, markkinapohjainen toiminta saattaa näin hiipiä myös terveydenhuoltoalalle, vaikka tärkeintä olisi painottaa nimenomaan potilaan roolia ja merkitystä. Kysyisinkin teiltä, hyvät jäsenet, haluaisitteko tällaista potilasmatkailua tukea? Olisi hyvä, jos terveydenhuolto voitaisiin hoitaa lähellä potilaan asuinpaikka. Tämä on eh, peruspalvelu ja sen tulisi olla eh, lähellä potilasta ja kaikille eh, saman lailla tarjolla. Kiitos. Kiitos ja sitten Roorosta Holaa, hyvä. Ingen syge mennesker ønsker at drage til et fremmed land, hvis behandlingen er lige så god. Kiitos. Kukaan ei halua mieluummin lähteä hakemaan hoitoa ulkomaille, jos kotimaastakin hoitoa saa. Mutta mutta edessämme oleva kompromissi on paras mahdollinen kompromissi. Kansanterveysjärjestelmät, niitä ei tuhota. Potilailla on mahdollisuus saada parempaa hoitoa kenties ulkomailla. Potilaat voivat hakea hoitoa ulkomailla, jos vastaavaa hoitoa ei omasta maasta saa. Nämä ovat harvinaisia tapauksia, joihin vaaditaan asiantuntemusta. Voimmeko keskittää hoidot tietylle alueelle Euroopan unionissa, mitä tulee harvinaisiin sairauksiin? No, minun mielestäni tämä on hyvä asia ja potilaiden tulisi pystyä hyötymään tästä. Tämä ei tarkoita sitä, että jäsenvaltioiden täytyisi siirtää terveydenhoitoansa ulkomaille. Haluaisin kiittää Roa Krostetia ja komission jäsentä Dalia erinomaista työstä. Thank you. Now, Mrs. Kiitos. Ja Lukas Jevska seuraavana, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvä neuvoston edustaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijä Krostettia. Tämä oli erittäin vaikea hanke. Ei ollut helppoa lähentää jäsenvaltioiden kantoja, koska jäsenvaltioilla on erilaisia terveydenhuoltojärjestelmiä. nyt kuitenkin kompromissi on saavutettu ja tarkistukset on myöskin huomioitu. Tämä osoittaa, että teillä oli asiantuntemusta tästä aiheesta. Oikeudet potilaille, jotka esittelijäkin tässä mainitsi, ovat tärkeitä etenkin sellaisissa maissa, joissa on asiantuntijoita ja kun potilailla ei ole resursseja, niin heidän täytyy päästä näihin maihin. Kompromissihengessä onnistuttiin kääntämään myös niiden jäsenvaltioiden mielet, jotka olivat ensin tätä järjestelyä vastaan nyt potilailla on mahdollisuus saada hoitoa myös rajat ylittävästi. Tämä direktiivi perustuu ajatuksen siitä, että ilman resurssejakin voi saada hoitoa. Tämä parantaa potilaiden oikeuksia, mutta se on myös perusta paremmille terveydenhuoltojärjestelmille monissa maissa. Täytyy korostaa sitä, että tämä on ensimmäinen merkittävä askel potilaille heidän oikeuksiensa puolustamisessa ja varmastikin tietoa täytyy saada jäsenvaltiosta tästä. Kiitokset ja sitten Pereiro Rodriguez, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitokset puhemies. Haluan aivan oikeutetusti onnitella Crossettia ja Dagmar Roth He ovat tehneet valtavasti töitä tämän hankkeen eteen. Tämä työ on johtanut siihen, että oikeusperusta on saatu potilaiden oikeuksille ja nyt voimme luoda perustan sille, että potilaat saavat, ovat oikeutettuja hoitoon myös muissa maissa ja tämä liittyy tietenkin myöskin näiden terveydenhuoltokustannusten korvaamiseen. Me olemme oikeastaan hyvin tyytyväisiä tähän mietintöön ja myöskin, kuten Rotmin Berent sanoi, niin tässä saavutetaan nyt tasa-arvoa ja kaikki kansalaiset voivat saada hoitoa missä tahansa maassa. Tämä takaa kansalaisten oikeudet ja kansalaisilla on takuu siitä, että he saavat hoitoa. Ja tämä on todellakin suuri askel. Thank you, Mr. Uski. Kiitokset. Seuraavana herra Uski, olkaa hyvä. Děkuji vám, pane eh, předsedo, dámy a pánové. Kiitos, hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ne, jotka jo jonkin aikaa ovat täällä parlamentissa olleet, eh, muistavat, mistä liikkeelle lähdettiin. Gebhardin mietintö oli alussa olemassa. Se pyrki takaamaan vapaat palvelut ja niiden liikkumisen. Ja sitten todettiin, että terveydenhuollosta tarvittaisiin erillinen esitys. Tämä estettiin komissiolle ja terveydenhuoltopalveluiden vapaa liikkuvuus jäi sitten pois. Jäljelle jää potilaiden oikeus vapaaseen liikkuvuuteen EU-ssa heidän etsiessään tai hakiessaan terveyspalveluita. Tavoitteena siis terveydenhuoltopalvelujen saaminen. Toteaisin, että joskus toimintamme pohjautuu symboleihin ja lippuihin, ei niinkään varsinaisiin vapauksiin, joista varsinaisesti pitäisi kyse olla. Paljon riippuu yksittäisistä jäsenmaista kustannuksista on paljon puhuttu. Toisaalta tämä ei ehkä ole juuri se, mitä halusimme, mutta kyllä tässä oikeaan suuntaan mennään. Ja haluankin lämpimästi kiittää esittelijöitä. Kiitos. Ja sitten Schnellhardt, olkaa hyvä. Minä otan ilolla vastaan sen, että tämä direktiivi vihdoin saatiin aikaiseksi. Välillä näytti siltä, että tämä tyrehtyy alkutekijöihinsä ja esittelijää ja hänen tiimiään täytyy kiittää tästä ja totta kai myöskin puheenjohtajavaltio Belgiaa sen tekemästä työstä omalla puheenjohtajakaudellaan. Olen erittäin iloinen siitä, että jäsenvaltiot, jotka halusivat rajoittaa kansalaistensa hoiton saamista muista maista, ovat nyt tässä kuulleet, miten asia on. Nyt edessämme on päätös, jossa voidaan, joka perusteella voidaan myöskin selvittää se, jos joku ei ole saanut hoitoa. Tämä on erittäin tärkeä askel eteenpäin. Mielestäni me autamme aivan erityisesti niitä 60 000 ihmistä, jotka jonottavat elinsiirrännäistä. Ja me olemme tähän liittyen jo tehneet oman asiakirjamme, mutta tämäkin direktiivi todella helpottaa jonojen lyhentämistä ja lisäksi autamme tässä miljoonia ihmisiä jotka ovat jonossa ja jotka voivat saada laadukasta hoitoa myös muissa maissa. Mutta en usko, että tällä direktiivillä syntyy terveysturismia – ja näin ollen tämä vasemmiston pelko on täysin turha. Thank you, Mr. Kiitokset ja sitten Estrella, olkaa hyvä. Obrigada, Sr. Presidente. Este texto é o resultado de muito trabalho e negociação. Kiitos. Tämä ehdotus on pitkällisen työn ja neuvottelun tulos ja haluaisin kiittää Wallisia, Grostettia, Berendia kaikesta heidän tekemästään työstä haluaisin myöskin antaa tunnustusta sille edistykselle, jota on saavutettu. Nyt meillä on enemmän takuita palvelujen laadusta ja määrästä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että me olisimme voineet mennä hieman pidemmällekin tasavertaisen kohtelun takaamisessa Suurin osa potilaista, erityisesti köyhemmistä kansanryhmistä, he eivät halua eh, edes lähteä hoitoon ulkomaille esimerkiksi kielellisistä syistä tai siitä, että perheenjäsenet eivät voi lähteä mukaan. Varakkaammilla ei ole tällaisia esteitä, eli pahoin pelkään, että niissä maissa, joissa eh, on ilmaiset terveydenhuoltojärjestelmät, niin näissä tämä uusi järjestelmä voisi toimia kannustimena siihen suuntaan, että kansallisiin terveysjärjestelmiin ei enää investoida ja täten syntyisi tällaiset rikkaiden terveysmarkkinat. Meidän tulisi kuitenkin pitää päämäärämme sitä, että me vähennämme epätasa-arvoista terveydenhuollossa. Rova Mäkkinen, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ja on hyvä, että tätä keskustelua käydään ja haluan kiittää esittelijä direktiivistä, mutta olen vähän varovaisempi ehkä kuin jotkut muut. Niin ei voida ajatella, että nyt tästä alkaen kaikki on hyvin, kun rajat ylittävästä terveydenhuollosta puhutaan. Paljon on tehtävä jotta tämä saadaan toimintakelpoiseksi komission jäsenhän taisi sanoa, että on selvää, että kaikkien jäsenmaiden tulee investoida kotopuolessa, jotta taataan potilaille hyvä hoito. Ja komission jäsen nyökkää. No on hyvä, että tämä viesti nyt menee jäsenmaiden suuntaan, kun on pitkiä jonotusaikoja ja muita, näin myöskin Irlannissa. Mieluiten ihmiset haluaisivat hoitoa läheltä kotoa, ja Irlannissa on protestoitukin, jos paikallisia palveluja ja sairaaloita on suljettu. Tämä direktiivi saattaa toimia hyvin mutta jos se pakottaa mm, maat katsomaan, millä tolalla omat palvelut ovat, niin se on hyvä, jotta palveluja tarvitseville tarjottaisiin jos kansalaiset hyödyntävät direktiivin tarjoamia oikeuksia, niin lopuksi voisin todeta, että onhan kansalaisilla jo nyt mahdollisuus matkustaa rajan rajojen yli 883 direktiivin mukaan, mutta he eivät tiedä oikeuksistaan. Jos tietäisivät, niin rajat ylittävää hoitoa varmasti olisi nykyistä enemmän, eli olisi hyvä tiedottaa kansalaisia heidän oikeuksistaan. Eli ei välttämättä tarvitse, mutta jos haluaa, niin mahdollista se on ja mahdollista on saada hoito myös rajan toisella puolella. Kiitos ja sitten eh, Rohertsok, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Olen erittäin iloinen siitä, että käymme tätä keskustelua Unkarin puheenjohtajakauden aikana. Tämä on erittäin tärkeä asia ja meidän täytyy tosiaankin puhua muustakin kuin palveludirektiivistä, sillä tämä terveydenhuoltoasia menee vieläkin pidemmälle. Haluan kiittää esittelijä, esittelijöitä ja tietenkin myöskin John Bowisia. On tärkeää myöskin se, että emme unohda jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia oman sosiaaliturvan suhteen. On tärkeää, että tämä direktiivi ei ole mikään rikkaiden etuoikeus, vaan että siitä tulee sellainen väline, jolla annetaan hoitoa myöskin köyhemmille. Toinen tärkeä asia on se, että voidaan hyödyntää paremmin kunkin jäsenvaltion omia mahdollisuuksia. Minä puhun tässä esimerkiksi Unkarin kylpylöistä. Totta kai eh, potilaat voivat nyt tulla Unkariin ja saada kustannuksia tästä. Ja totta kai Euroopan unioni viittaa näihin köyhiin ihmisiin ja he saavat parempaa hoitoa. Ja herra Kaas, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin, terveyshän ei ole itsestäänselvyys, vaikka siltä ehkä tuntuu silloin, kun on terve, mutta sitten kun terveydentila heikkenee, huomaa heti, kuinka tärkeä asia terveys on ja kuinka tärkeää on, että terveydenhuoltojärjestelmät ovat laadultaan hyviä. Järjestelmät eivät ole pelkästään hyviä ja tehokkaita, vaan Euroopan unionin kansalaisilla on se hyvä tilanne, että on mahdollista saada hoitoa myös muista jäsenmaista, jos omassa maassa hoito ei mahdollistu. On muistettava, että tämä olisi kuitenkin viimeinen mahdollisuus, ei tätä tulisi liikaa rohkaista, koska kyseessä on kallis menettely, eikä varsinkaan kovin käytännöllinen menettely. Sen tulisi olla siis viimeinen olenkorsi, mutta jos vaihtoehtoja ei ole, niin on pidettävä huoli siitä, että byrokratia ei ole este ja että e, turvallisuuskysymyksiä myöskään unohdeta. Ja jäsenmaille tulee tarjota mahdollisuudet e, pitää huolta omista järjestelmistä, jotta saadaan aikaan hyviä tuloksia myös rajat ylittävissä toimissa. Ja on varsin tärkeää, että e, tällainen lupamenettely on mahdollinen. Ja selvää on myöskin, että nykysäännöt eivät ole selkeitä ja johdonmukaisia. Mutta varmasti, niin kuin käsittely on osoittanut, on mahdollisuus löytää tapa tarjota parempia palveluja kansalaisillemme. Seuraavana rouva Roitova, olkaa hyvä. Kiitos. On suuri helpotus että parlamentti on päässyt poliittiseen sopimukseen rajat ylittävissä terveyspalveluissa. Monien vuosien ajan näitä asioita hoidettiin tuomioistuimen tuomioiden kautta. Nyt on saatu ehdot korvauksille samantyyppisille tyyliin kuin mitä yritimme saada aikaan palveludirektiivissä. Haluaisin kiittää rouva Krostetia ja herra Bowisia, jota tässä tervehdin. Haluaisin onnitella heitä siitä, että he voittivat tämän taistelun ja saivat myöskin tiettyjä suojalausekkeita. Liikkumisen vapaus tulee parantamaan harvinaisten sairauksien hoitoa Euroopassa ja tulee myöskin vähentämään odotusaikoja kautta Euroopan. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että yksi omista henkilökohtaisista tavoitteista niin terveydenhuollon alalla on saavutettu. Mutta meidän täytyy muistaa, että meillä on vielä paljonkin asioita edessämme, esimerkiksi online-palvelut ja muut vastaavat kysymykset. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten Stolojan seuraavana, olkaa hyvä. președinte, doresc în primul rând să o felicit pe doamna ministru Göri pentru... Kiitokset. Kiitokset. Haluaisin onnitella ministeri Kielen mandaatista. Ja toivon hänelle onnea ja menestystä puheenjohtajuuskaudella. Haluaisin onnitella kaikkia, jotka ovat panostaneet tähän direktiivin luonnoksen, jota tässä nyt tarkastelemme. Niin kuin varmasti tiedätte, Romania kuuluu siihen maaryhmään, jolla oli e, varaumia niihin kompromisseihin, joihin päädyttiin neuvoston puolella. Tämä ei tarkoita sitä, että Romania vastustaisi rajat ylittävää terveydenhoitoa. Halusimme vain huolen, me, huolenaiheemme ja Romanian hallituksen huolet näin esiin tuoda. Ja nimenomaan taloudellinen kestävyys on tässä ongelma meille. Ja tässä yhteydessä rajat ylittävä ulottuvuus. Niin kuin ehkä tiedätte, joillain jäsenmailla on varsin alhainen tulotaso ja investoinnit saattaisivat tietysti purkaa tätä riskiä, mutta toisaalta en oikein usko, että jäsenmaiden terveydenhuoltojärjestelmien uudistukset eivät olisi tärkeä asia ja uskoisin, että Euroopan komission tulisi panostaa myöskin eh, terveydenhuoltojärjestelmän uudistuksiin. Kiitos ja seuraavana eh, Roa Klass, olkaa hyvä. Potilaiden liikkuvuudella edistymme Euroopassa ja tämä direktiivi osuu oikeaan aikaan. Sillä on oma isä, sillä on myöskin äiti, nimittäin François Crostet. Haluan kiittää tästä loistavasta työstä. Olemme keskustelleet tästä oikeasta reitistä aika pitkään ja huomaamme, että me emme ole nytkään missään moottoritiellä, vaan nyt olemme luoneet perustan sille, mistä on hyvä jatkaa. Tämä on hankala asia. Meillä on 27 jäsenvaltiota ja erilaista terveydenhuoltojärjestelmää, erilaisia rakenteita myöskin vakuutusten osalta. Ja sairaalassa olo toisessa jäsenvaltiossa ja myöskin oman terveydenhuoltojärjestelmän moraalisten etisten kysymysten selvittäminen on oikea reitti, jolla tuetaan vastuuta näistä asioista. Tämä, tässä taataan kaikille potilaille mahdollisuus terveydenhuoltopalveluihin myös muissa maissa. Tämä on suuri edistysaskel etenkin harvinaisten sairauksien hoidossa. Kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia omissa maissaan. Ja nyt voi, potilaat voivat hyötyä erilaisista rakenteista ja myöskin asiantuntijat voivat parantaa omaa taitoaan minä asun alueella, jossa Belgian ja Luxemburgin raja esimerkiksi on hyvin lähellä. Ja tällainen direktiivi on meidän alueellemme valtava voitto ja koko Euroopalle itse asiassa. Thank you. Mr. Fernandez. Kiitos. Ja Fernandes seuraavana, olkaa hyvä. A presente diretiva permite que todos os doentes da União Europeia possam beneficiar de cuidados de saúde. Tämä direktiivi varmistaa sen, että kaikki Euroopan unionissa saavat eh, terveyspalveluja Tämä on oikeus, jonka tuomioistuin on vahvistanut. Ja tämä ehdotus tulee helpottamaan eh, toisessa maassa saatavan terveydenhuollon hankkimista ja potilas voi myöskin odottaa palau- korvausta omasta maastaan. Tämä on osa kansalaisten Eurooppaa. Lyhynevä, lyhyn, lyhenevät jonot, se, että järjestetään kannusteita tutkimukselle, ne kaikki ovat tässä mukana. Harvinaiset sairaudet ovat prioriteetti, eli diagnoosin voi hankkia sieltä, mistä sen parhaiten saa. Tämä on direktiivi, joka hyödyttää kaikkia eurooppalaisia kansalaisia, jotka hoitoa tarvitsevat. Ja täten minun mielestäni ei ole kovinkaan sopivaa, kun Portugalin ministeri on sanonut, että ainoastaan rikkaat tulevat hyötymään äh, tästä direktiivissä. Portugalissa meillä on erinomaiset terveyspalvelut, mutta me emme voi jättää tätä erinomaista tuotetta syrjään. Meidän täytyy täytäntöön panna tämän säädökset ja taata se, että kaikki Euroopassa hoitoa tarvitsevat sen saavat. Eli haluaisin vielä onnitella eh, esittelijämme Grostetia, joka on tehnyt erinomaista työtä. No niin, catch the eye puheenvuoroihin nyt. 17 puheenvuoropyyntöä on esitetty. Tämä aihe on tärkeä ja aion antaa kaikille mahdollisuuden puhua, mutta älkää ylittäkö yhden minuutin puheenvuoroa, silloin puheenvuoroni katkaistaan kuitenkin. Ja e, tämän esityksen vanhemmille, voisille ja sitten Rova Krostetille ja varjoistille toteaisin, että e, tässä potilaat ovat puhuneet ja Euroopan parlamentti on kuunnellut. No niin, ja Sogo ensimmäisenä. Olkaa hyvä ja puheaika yksi minuutti. A világosabban meghatározott betegjogokat a Kiitos puhemies. Tämä on erittäin selkeä potilaiden oikeuksien ilmaisu ja se tulee lyhentämään monia jonoja ja parantamaan potilaiden hoitoon, hoidon saantia monissa maissa kaikki olemme tietoisia niistä ongelmista, joita tällä hetkellä on terveydenhuoltojärjestelmissä kaikissa jäsenvaltioissa. Joissain maissa on myös paljon aivovuotoa terveydenhuoltoalalla. Ha igennel szavazunk, újabb óriási erőfeszítést kér... Niin, jos äänestämme tämän esityksen puolesta, niin se auttaa etenkin niitä jäsenvaltioita, joilla on vähemmän resursseja terveydenhuoltoon, ja jos äänestämme sitten toisin, niin jäsenvaltioissa potilaat hyötyvät. Uskon, että voimme löytää oikeat menetelmät, jotta jäsenvaltiot voivat tasapainoittaa omaa sosiaaliturvajärjestelmäänsä. Ja minun jäsenvaltiossani esimerkiksi kylpylöitä voidaan hyödyntää myös muille. Thank you, President. I'm deeply disturbed that our... Niin. Tarkistuksemme regulaattorin osalta yhdemmän osalta toteavat, että tässä on ryhdytty rikosmenettelyihin ja en voi näin ollen tukea tätä lopuäänestystä. Tubani tapoin vaalipiirissäni niin kollegani, koska tässä esitettiin liikaa näitä kivun lievittäviä lääkkeitä päätösori Hausman, joka taposta sai tuomion ja ongelmalla se, mitä tapahtui Espanjassa. Hän toimii edelleenkin omassa vaalipiirissäni sairaalassa, vaikka hän ei varmasti enää voisi ammattiaan harjoittaa. Eli laissa on porsaan reikiä. Sellaisetkin tahot jotka, tai henkilöt, jotka eivät ole päteviä, voivat toimia ammatissa jossain toisessa jäsenmaassa. Ja tätä, tästä voisinkin esittää kysymyksen komissiolle. Ja nyt puhe, puhujalta katkaisti mikrofoni. Szeretettel kérem magyar Kiitokset puhemies pyydän Unkarin ja puheenjohtajavaltion edustajalta, että Unkarin puheenjohtajakaudella omistetaan aikaa sille, että Unkari ja muut kommunismin jälkeiset maat ratkovat näitä ongelmia, jotta meidän ei tarvitse käydä tätä keskustelua, jota tänään käymme. Me puhumme terveydenhuollosta, rajat ylittävästä terveydenhuollosta, ja eurooppalaisesta sosiaalijärjestelmästä. Me emme saa unohtaa, että meidän täytyy käsitellä myös ongelmia, joista monet unkarilaiset kärsivät. Esimerkiksi siellä joku saa 250 euroa kuukaudessa palkkaa. Mitä me teemme sitten tälle asialle? myös lääkärit saavat näin huonoa palkkaa. Tämä ei ole eettistä eikä mora- moraalista eikä mitenkään hyväksyttämää, että puhumme tällaisista yhtenäistä eurooppalaisista terveydenhuolta, jos ei kotopuolissa tehdä töitä. Yeah, Mrs. Ovia. Ovia, oletteko paikalla? Olkaa hyvä, puheaika yksi minuutti. Ma ei arvannut, vabandage, et mu kõnejärjekord nii kiiresti saabub. En odottanut saavani puheenvuoroa näin piakkoin pyydän anteeksi. Me olemme nyt ottamassa tärkeää askelta eteenpäin potilaiden oikeuksissa. Monet ovat tähän viitanneet tänään. Se, mikä minua keskustelussa häiritsi, oli se, että täällä ilmaistiin pelkoja jonkinlaista terveysturismista. Tässähän on yksinkertaisesti kysymys siitä, että ihmiset ovat huolissaan elintasostaan Ihmiset pelkävä, pelkäävät, että potilaita tulisi ähm, huonommassa asemassa olevista maista ja jonot pitenisivät entisestään. Äh, tämä pelko ei ole perusteltu, koska se, mistä korvauksen saa, se perustuu siihen, mistä valtiosta potilas on lähtöisin. Ja tässä käydään jälleen tätä puolalaista putkimieskeskustelua. Tässä ei liikaa voi terveydenhuollon merkitystä painottaa, mutta tällä saattaa olla vaikutuksia kansallisille järjestelmille. Tässä eh, ristiriitaisia kysymyksiä on huomioitu ja näin onkin saatu aikaan vahva direktiivi, joka vahvistaa jäsenmaiden roolia terveyskysymyksissä. Haasteena oli taata integratiivinen lähestymistapa, kuitenkin tarjota valinnan mahdollisuus potilaalle. Ja tässä on huomioitava myöskin budjettirajoitukset ja tämän vuoksi tämä eh, lupalauseke on hyvä ja voidaan jäsenmaatasolla valita, mitkä palvelut mukaan otetaan. Tässä myöskin sähköiset palvelut on hyvin huomioitu joustavasti ja jäsenmaa halutessaan ja milloin haluaa voi näitä käyttää. Tässä on sellainen eh, direktiivi, joka mahdollistaa autonomian jäsenmaille ja näin tarjottaisiin parhaat eh, palvelut. Kiitokset hyvin tehdystä työstä. Try not to rush too much, colleagues. Mr. Kelly. No niin, ja seuraavana sitten Kelly, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos herra puhemies. Kiitän teitä siitä, että annatte meille kaikille mahdollisuuden puhua. Eli pitäydyn minuutin puheajassa. Tämä keskustelu oli hyvin mielenkiintoinen ja valaiseva, aivan erityisesti jos otamme huomioon sen, että Euroopan unioni asettaa nyt etusijalle potilaat, olivatpa he sitten köyhiä tai rikkaita. Ja näyttäisi siltä, että syntyisi yhden luukun periaate, mitä tiedonsaantiin tulee. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää. Samaan aikaan olen sitä mieltä, että tämä direktiivi varmaankin tulee painostamaan jäsenvaltioita sen suhteen, että ne joutuvat tarjoamaan asianmukaista terveydenhuoltoa kaikille potilaille. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että olen sitä mieltä, että terveydenhuollon taso on hyvin tärkeä kysymys ja meidän pitäisi eh, tästä pitää kiinni. Tämä yksi minuutti. Kiitos. Kiitos komissaarille. Haluaisin eh, onnitella esittelijää tästä mietinnöstä eh, useastakin syystä. Ensinnäkin kun on nämä kansalliset yhteyspisteet. Tämä on hyvä ja tärkeä. Edistysaste on, hy- tärkeää tietää ehdot, kun annetaan lupia, niin mitä tauteja todella halutaan hoitaa ja pääsäännönhän pitäisi olla, että asiakas, asiakkaan tai potilaan ei tarvitse maksaa itse etukäteen. Tämä on, tämä on Unkarin ja muutenkin EUn takia tärkeä rajaseuduilla, Unkarin, Slovakian, Unkarin, Romanian rajalla, jossa, on, jossa valtionraja ja kieliraja eivät välttämättä kulje samassa kohtaa ja senpä takia terveydenhuollossa pitää pyrkiä hyödyntämään äh, potentiaalit. Kiitos. accesul la serviciile medicale Kiitoksia, hyvä puhemies. Rajat ylittävien terveyspalvelujen saanti on perus ennakkoehto sille, että potilaat voivat saada parasta mahdollista hoitoa. Me tarvitsemme selvät säännöt, jotta tämä voi myös tapahtua. Meidän täytyy tukea potilaiden oikeuksia antamalla heille tietoa ja tukemalla yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. On tärkeää varmistaa se, että tieto, tietoa annetaan rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Tällaiset rajat ylittävät terveydenhuolto-ohjelmat, niiden kautta voidaan tiedottaa potilaille ja nämä ohjelmat tekevät mahdolliseksi näiden järjestelmien käytön ja estää niiden väärinkäyttöä. Tämän vuoksi uskomme, että näiden tehokkaiden rajat ylittävien terveydenhuoltopalvelujärjestelmien edistämisellä voidaan parhaalla tavalla panna täytäntöön tämä direktiivisti. Herra Valčičis. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin onnitella kaikkia puhujia, jotka ovat kiinnittäneet huomiota tähän tärkeään asiakirjaan. Monet ihmiset eivät oikein tiedä, kuinka terveyspalveluita voi käyttää hyväkseen muissa jäsenvaltioissa ja kuka vastaa kliinisestä hoidosta varsinaisen sairaanhoidon jälkeen jo, joitakin sairaaloita tai hoitoja ei tunnusteta toisissa valtioissa. Tällä hetkellä järjestelmä on hyvin monimutkainen ja monenkirjava, ja tämä vaikuttaa myöskin tiedonsaantia. Tieteellinen edistys ei ole jakautunut tasaisesti jäsenvaltioista toiseen. Uusi järjestelmä mahdollistaisi sen, että voitaisiin käyttää paremmin hyväksi yhtenäismarkkinoiden mukana tuomia etuja. Tästä olisi myönteisiä vaikutuksia kunkin jäsenvaltion tulevaisuuden uudistuksille. Señor Jacolino. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Jacolino. Grazie Presidente. Questo provvedimento è sicuramente un provvedimento... Kiitoksia hyvä puhemies. Tämä on kokonaisuudessaan erittäin tärkeä asia ja esitteli ansaitsee meidän kiitoksemme. Tämä on rajat ylittävä kokonaisuus, joka antaa potilaille valinnan vapauden, joka vahvasti liittyy myös vapaaseen liikkuvuuteen Euroopassa. Tämä potilaiden vapaaliikkuvuus on nyt tunnustettu harvinaisten tautien kohdalla ja sellaisten tautien kohdalla, jotka ovat hyvin sellaisia, jotka vaativat nopean vastauksen. Tämä on erittäin tärkeä asia terveyden kannalta. Tietysti tänä päivänä yhä enemmän käytetään sähköisiä järjestelmiä. Tämä menetelmä on sellainen, jo, jossa tulevaisuudessa voi olla myös mukana tällainen eurooppalainen tukijärjestelmä. Vážené kolegyně a kolegové, eh, cílem kompromisního návrhu směrnice po dvouleté... No kiitos. Tämän kompromissiehdotuksen tavoitteena on kahden vuoden jälkeen saada aikaan oikeusvarmuutta eh, potilaille, jotka hakevat hoitoa toiselta puolelta rajaa. Eh, neuvottelujen vaikeus osoitti, kuinka tärkeä terveydenhuoltojärjestelmät ovat eri jäsenvaltioissa ja kuinka erilaisissa taloudellisissa tilanteissa tai edellyty- edellytyksen tätä eri maissa tarjotaan. Ja lääkärit ovat Tsekin tasavallassa irtisanoutuneet suurin joukoin vaikeuksien seurauksena. Ja sen takia myös potilaiden pitää saada mahdollisuus hakea hoitoa rajan toiselta puolelta, jotta pystyttäisiin nopeuttamaan hoitoa. Gracias, kollega. Kiitokset, hyvä kollega. Ja seuraavaksi Rova Omen Räytten. No la veo en el pleno. En kuitenkaan näe häntä täällä salissa, joten seuraavaksi puheenvuoro saa herra Mikko Lasic. Gracias. Eh, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovi. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, haluaisin onnitella kollegamme rouva esittelijää kaikkia niitä, jotka ovat olleet työstämässä tätä lainsäädäntöä. Mietintöä, jossa käsitellään rajat ylittävää terveydenhoitoa. Lainsäädäntö tällä alueella on ollut kaikkea muuta kuin selkeää, ja tämä aiheuttaa ongelmia, erityisesti kun on kyse harvinaissairauksista. tämän tyyppisten sairauksien yhteydessä täytyy varmistaa, että lainsäädäntö palvelee kaikkia potilaita, ei pelkästään niitä, joilla on varaa maksaa. Kyse on potilaiden liikkuvuudesta EUn alueella. Pirillo. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Pirillo. Grazie presidente. L'accesso alle cure. Kiitos puhemies äh, mahdollisuus käyttää terveydenhuoltoa rajojen takana on tähän saakka ollut rajallista, on ollut vain sellaisissa tapauksissa, joissa odotuslistat omassa maassa ovat olleet pitkät tai ei ole onnistuttu löytämään hoitoa omasta maasta. Joten tämä on tärkeä askel eteenpäin. Tätä, tämä selventää tilannetta hallinnollisestikin ja parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Ja samalla tämä myös parantaa potilaiden turvallisuutta. Nyt potilaat saavat tietää, mitä hoitoa on tarjolla muissa jäsenvaltioissa ja mitä menettelyjä heidän tulee käyttää esimerkiksi valitustapauksessa. Tämä ei ole enää maksukyvyn perusteella, vaan tietoisen valinnan mahdollisuus. Kollega Morkunaitė. Ačiū pirmininkė, sveikinimai pranešėjai ir visiems. Kiitos e, Haluaisin onnitella esittelijää ja kaikkia niitä, jotka ovat tehneet oman osansa tämän tärkeän asiakirjan kokonaisuuden eteen. Matka oli hyvin pitkä, jotta vihdoin saavutettiin kompromissit tässä esiintyy tiettyjä skeptisiä näkemyksiä, jotka liittyvät palvelujen hintoihin ja niin kutsuttuun terveysmatkailuun, mutta uskon, että direktiivillä on, direktiivissä on hyvin tasapainoiset välineet, joilla voidaan kompensoida näitä kielteisiä piirteitä. On erittäin tärkeää, että kansalaisilla on mahdollisuus liikkua Euroopan unionissa ja saada vapaasti palveluja. Tämä on kaikista tärkeintä. Mikä olisi sitten suurin este tällaisen tiellä? Kielet, kieliesteet ja tiedon puute, ja tämän vuoksi onkin luotu näitä yhteyspisteitä. Me tarvitsemme enemmän hoitoa ihmisille. Tämä on erittäin tärkeää meille kaikille. Vain harmonisoitujen toimien kautta voimme saavuttaa tehokasta tulosta. Arsenis puhemies, komissaari, hyvät naiset ja herrat. Käsittelemme tänään aihetta, joka liittyy terveydenhoidon saatavuuteen maan rajan ylitse. Tällä hetkellä palveluita on jo olemassa, rajat ylittäviä palveluita, mutta direktiivi nyt harmonisoi tietyt olosuhteet ja ehdot. Kollegat, jotka toteavat, että palveluiden täytyy olla laadukkaita, ovat oikeassa. Ihmisten täytyy voida saada näitä palveluita omassa maassaan, mutta joskus on tarpeellista mennä rajan toiselle puolelle, varsinkin silloin kun on kyse harviaisista sairauksista, tämän yleistä. Olen iloinen siitä, että direktiivissä on erityinen viittaus kylpylöiden antamiin hoitoihin. Minun mielestäni tämä on erittäin hyvä asia, koska tämän alan resursseista on joskus pulaa ja tällaista on suuresti apua potilaille, jotka voivat ottaa käyttää palveluita hyväkseen paremmin. Ja edustaja Carvalho seuraavaksi. Signor President, Herra puhemies, arvoisa ja jäsen, hyvä ministeri. Nykyisessä direktiivissä luodaan säännöt, joilla helpoitetaan rajat ylittävien terveyspalvelujen saantia, palveluja, jotka ovat turvallisia ja laadukkaita, ja joissa jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä täysin kunnioittain kansallisia toimivaltuuksia. Tässä kunnioitetaan universaaliuden ja laadun solidaarisuuden yleisiä perusarvoja. Edut potilaiden kannalta ovat selviä, ennen kaikkea niiden potilaiden, jotka kärsivät harvinaisista ja monimutkaisista sairauksista, koska he voivat saada palveluja sellaisen oman sairautensa asiantuntijakeskuksista. Tämä direktiivi on jälleen esimerkki siitä, miten Eurooppa palvelee kansalaisia. Tässä voidaan onnitella kaikkia eri toten komissiota, neuvostoa ja kollegaamme Rova Krostetia, joka on tehnyt aivan loistavaa työtä ja joka on onnistunut tekemään tästä direktiivistä todellisuutta. Kiitoksia Rova Carvalho. Ja näin loppuu tämä puhuja puhujakierros viimeiseen puheenvuoroon. Rova Antioni. Συνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Rajat ylittävän terveydenhuolto on tärkeä ja nykyinen direktiivi säätää oikealla tavalla mahdollisuudesta käyttää rajat ylittäviä mahdollisuuksia huoltoon, terveydenhuoltoon. Nyt voidaan saada erityis, erikoishoitoa eh, ja tietoa niistä yhteyspisteiltä. Eh, myös kustannukset saadaan, eh, kustannuksia saadaan haettua helpommin vähemmän byrokratiaa. Ja on hyvä myös, että tämä ehkä yhtenäistää jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmää ja, ja, ja tekee niistä nykyaikaisemman 27 mm, jäsenvaltion terveydenhuollon yhteyspisteet ovat tärkeä askel eteenpäin, koska sitä kautta voidaan vaihtaa käytäntöjä ja viedä eteenpäin niin kutsuttua sähköistä terveydenhuoltoa ja myös parantaa laatua. Tämä on tärkeä haaste. No. Kiitoksia ja näin onnistuimme saattamaan loppuun tämän kierroksen ilman puhujalistaa. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen John Daly, joka reagoi komission nimissä näihin eri puheenvuoroihin. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President, Minister. Kiitos puhemies, ministeri, hyvät jäsenet. Haluaisin onnitella parlamenttia äh, tästä saavutuksesta direktiivin äh, sopimisessa. Olen hyvin tyytyväinen, että se saatiin sovittua en kuitenkaan voi olla yhtä mieltä sen, sen että tämä helpottaa vakuutusyhtiöiden kustannusten vähentämistä. Ei, vaan tämä antaa vakuutuksen jäsen, jäsenvaltioiden kansalaisille, että sellaiset, jotka tarvitsevat hoitoa, voivat olla valmiita, että ne voivat sitä hakea eh, myös oman maansa ulkopuolelta. Uskon, että direktiivi on läpimurto, tarkoittaa läpimurtoa potilaille ja luo tällaista uutta eurooppalaista terveydenhuoltoa terveydenhuoltojärjestelmää. Rova Rothberent, Rova McGuinness ja muut sanoivat, ja olen samaa mieltä siitä, että tämä on kannustimena jäsenvaltioiden, että niidenkin pitäisi investoida omaan järjestelmänsä parantamiseen, koska olen julkisestikin jo useaan otteeseen sanonut tähän direktiivin viitaten, että me emme halua että meidän kansalaisemme kärsivät. Me haluamme, että meidän kansalaisemme saavat mahdollisimman, eh, paras, mahdollisimman hyvää hoitoa omassa kodissaan, että heidän tarvitse lähteä valittelemaan ympäri Eurooppaa. Ja nyt sitten EU-lainsäädäntö takaa nämä, eh, nämä oikeudet, mutta meidän työmme ei tietenkään lopu tähän. Viittaan siihen, mitä Rova Permanova eh, kysyi siitä, miten jäsen, järjestelmät toimivat yhteen. Täytyy sanoa, että yhteentoimivuus on avain siihen, että tämäkin aloite ja tämä direktiivi saadaan toimivaan ja että se saadaan täytäntöön koska täytäntöpano voidaan, voidaan tehdä kunnolla vain niin, että tämmöinen sähköinen järjestelmä eri maissa toimii, sähköiset järjestelmät toimivat yhteen. Ja tämä myös parantaa terveydenhuollon laatua ja sen kestävyyttä. Nyt sitten jatkossa toivon yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta näemme tämän direktiivin täytäntöön, äh, tulevan täytäntöönpannuksi eri maissa. Paljon on vielä tehtävää Euroopan ja kansallisella tasolla, jotta voimme äh, jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmät saamaan yhteen toimiviksi. Uus, voitte uskoa, että olen sitoutunut tämän haasteen läpiviemiseen. Kiitos. Komissario. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa rouva Jyöri, joka, jonka toivotamme tervetulleeksi näin puheenjohtajavaltion edustajana. Olkaa hyvä, rouva Jyöri, neuvoston nimissä. Tisztelt képviselőhölgyek és urak, biztos Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvä komissaari, arvoisa esittelijä. Haluaisin kiittää tästä erittäin rikkaasta keskustelusta, jossa tuli monia tärkeitä asioita esiin. Asioita, joihin sekä neuvoston että parlamentin on kannattanut kiinnittää huomiota viime vuoden aikana käytyjen neuvotteluiden yhteydessä tämän direktiivin muokkausvaiheessa. Direktiivi todellakin luo paljon avoimemman järjestelmän, ja tästä on hyötyä Euroopan kansalaisille – Unkarin puheenjohtaja Kausi, josta tullaan keskustelemaan huomenna, tulee keskittymään nimenomaan ihmisiin. Ihmiset ovat meidän puheenjohtajakautemme keskiössä. Tilanne, joka on nyt luotu, ei ole täydellinen. Parantamisen varaa on, niin kuin herra Dali huomautti. Minun mielestäni keskustelu oli erittäin mielenkiintoista. Täällä puhuttiin myöskin palveludirektiivistä ja yhtenäismarkkinoista ja niiden täytäntöönpanosta potilaiden kannalta katsottuna. Tätä ilmiötä ei ole niinkään lähestetty palveludirektiivin kannalta, koska te tiedätte hyvin, minkälainen myrättä syntyi silloin, kun palveludirektiiviä käsiteltiin. Katsoimme, että oli parempi lähestyä tätä ongelmaa pikemminkin siinä valossa, että puhutaan potilaiden oikeuksista ja potilaiden vapaasta liikkuvuudesta ja siitä, miten voitaisiin paremmin palvella potilaita. Joten omaksuimme hieman erilaisen lähestymistavan, mutta uskon, että tätäkin kautta päästiin tavoitteisiin. Toteaisin, että valinnan vapautta pitäisi lisätä, jotta voisimme varmistaa paremman palveluiden laadun, solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden. Nämä ovat tärkeitä periaatteita, mutta valinnanvapaus oli niin ikään tärkeä periaate joka haluatte lisätä tähän luettelon. Toivottavasti direktiivi saadaan hyväksyttyä vielä Unkarin puheenjohtajakaudella. Tämä ei tietystikään ole meidän työmme tulosta, vaan Espanja ja Belgia ovat hyvin pitkälti olleet tätä muokkaamassa mukaan luettuna parlamentti. Ja uskon, että tästä on hyötyä Euroopan kansalaisille. Hienoa, että parlamentin ja neuvostovälinen yhteistyö on sujunut näinkin hyvin. Kiitos. Kiitoksia teille, hyvä Rova Köri. Ja lopuksi sitten vielä puheenvuoronsa kahdeksi minuutiksi esittelijä Nova Crosstedt. Ja haluaisin onnitella tässä vaiheessa Rova Grostetia loistavasta työstä, jota hän on tehnyt yhdessä eri ryhmien varjoesittelijöiden kanssa sellaisen aiheen osalta, joka on hyvin herkkä ja hyvin monimutkainen. Ja minun mielestäni meidän pitäisi todella paljon julkisuutta saada tälle aiheelle, koska tämä on yksi sellainen aihe, joka vaikuttaa jokaiseen ihmiseen 27 jäsenvaltiossa. Rova Krostet, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, olen samaa mieltä. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia niitä jäseniä, jotka ovat tässä keskustelussa puhuneet tukeakseen tätä direktiiviä. Kiitän teitä kaikkia vielä kerran. Kiitän myös eri ryhmien varjoesittelijöitä, jotka ovat kovasti tehneet työtä sen eteen. Dagmar Veren tuolla, mutta kaikki muutkin nimeltä niin mainitsematta. Mainit, kiitän kiitän teitä, koska teidän avullanne saimme aikaan tämä poliittisen sopimuksen aikaan, jotta huomenna voimme asiasta äänestää. Ja niille kollegoille, jotka ovat jotain varaumia esittäneet niin kutsutun terveyden tai lääketieteellisen turismin puolesta, no, voin vakuuttaa teille, että direktiivi, direktiivissä säädetään, että jäsenvaltiot edelleenkin pystyvät suunnittelemaan oman terveydenhuoltojärjestelmänsä ja ja oman infrastruktuurinsa. Ja tämä sitä varten, että tällaista shoppailua tai, tai turismia voitaisiin e, ehkäistä. Ja olette samaa mieltä, että minun mielestäni tämä olisi voinut mennä pidemmällekin tämä ehdotus, mutta tässä vaiheessa on vasta direktiivin ensi, ensimmäinen askel menossa. Eh, tiedän, että tätä asiaa on paljon pohdittu, mutta meidän pitää kaikkien nyt valvoa, että tämä direktiivi pannaan täytäntöön mahdollisimman eh, hyvissä olosuhteissa ja että sitä todella sovelletaan jäsenvaltioissa. Meidän pitää nyt todella huolella katsoa jäsenvaltioissa, että tämä direktiivi eh, puolella tuo, tuo hyötyä potilaille. Huomenna on tärkeä äänestys asiasta ja odotan, että me saamme aikaan hyvän tuloksen äänestyksestä, koska tämä on tosiaan potilaiden hyväksi äänestettävä direktiivi ja me haluamme tarjota kaikille eurooppalaisille potilaille laadukasta hoitoa. Kiitokset teille, Rova Grostet, ja näin keskustelu on päättynyt tästä aiheesta. Äänestys järjestetään huomenna kello 12. Seuraavana kohtana esityslistallamme on, sanoisin, että outo yhteiskeskustelu. Yhtäältä keskustelemme Alzheimerin taudista ja toisaalta astmasumutteista.